mandaatin ja ilmoittanut, että 25. päivä marraskuuta alkaen mandaatti hyväksytään. Mitään ilmo- vastustuksia ei ole esitetty, joten nämä on hyväksytty. Ja valiokuntapuheenjohtajien kokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei budjetti- ja kontvaliokunnan yhteisiin suosituksiin ole esitetty minkäänlaisia vastalauseita. Eli vastalauseita delikoituihin säädöksiin ei ole esitetty ja Tämä hyväksytään, mikäli yksikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä 24 tunnin sisällä esitä vastalauseita. Suositukset löytyvät Euroopan parlamentin nettisivuilta.